So ladies and gentlemen, thank you very much. Hyvät naiset ja herrat, äänestykset johdettiin aivan fantastisella tavalla eilen, joten nyt minulla on kyllä suuret paineet. Suoriutui yhtä hyvin. Catherine vallan mainiosti suoriutui näistä äänestyksistä. Ensimmäinen äänestys Kallaksen mietintö. Ja tämä koskee Euroopan ja parlamentin, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä tullirikkomuksia ja seuraamuksia koskevasta unionin oikeudellisesta kehyksestä puolesta vastaan hylätty. Tekninen Suullinen tarkistus puolesta vastaan Hyväksytty. Ja sitten kompromissitarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Inta viisi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Inta kuusi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistetaan Inta kuusi Inta kuusi Ja sitä pidetään uutena artiklana Yksi neuvonantaja huolehtii, että kaikki... No niin. Olen tässä hieman hitaalla. Yksi SSD liikaa. Mark, hän sinä koskaan ole ylimääräinen. Olet aina tervetullut. Toivottavasti joutumat kahvit. Inta 6. Tarkistetaan sähköisesti. Yhden, yksi ääni vielä puuttuu. Hyväksytty. Seuraava koskee kompromissitarkistusta kolme puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten aina sivulle yhdeksän inta seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 28 hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 124 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 125 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan. Hyväksytty 17.15, kompromissi 4, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 12 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Seitsemäntoista viisitoista jälleen kerran. Kompromissi kymmenen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 47 ja 176 47 vedetty pois, 176 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 187 puolesta vastaan tyhjää raukea, 188 puolesta vastaan tyhjä hylätty, Inta 14 puolesta vastaan tyhjä hylä, hyväksytty, hylätty, äh, 15 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Inta 16 puolesta vastaan hylätty. Inta 16 tarkistetaan. Hyväksytty. Tarkoitin Inta 18. Inta 16 hyväksytään 189 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 1,90 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Hyväksytty. Intaset 51 ei äänestetä 192 puolesta vastaan 92 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Hyväksytty. 1. Jordan kappale 1.56.57 hyväksytty. 58.59 Inta 1 Hyväksytty. Kaksi. Puolesta vastaan. Tarkistetaan. Hyväksytty. Inta kaksi puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 61 puolesta. Raukeaa. Kompromissi kaksi raukeaa 65 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 7 raukeaa kompromissi 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta kolme puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan Inta kolme. sitten 76 puolesta vastaan hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten tästä äänestetään tästä mietinnöstä kokonaisuudessaan sähköisesti. Yksi ääni. Kaksi ääntä puuttuu. Ja sitten lainsäädäntöpäätöslauselmasta äänestetään. äänestys. Ja tämä koskee vihreä kirja finanssialan vähittäispalveluista, Prieton mietintö, tarkistus 1. Ollaanko valmiita? Vihreä kirja finanssialan vähittäispalveluista, Yksi puolesta vastaan tyhjä hylätty, kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty, kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty, neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 14, äh, tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että hyväksytte. Haluatteko tarkistaa? Hyväksytty komprom... Tarkistus 15. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 17 puolesta vastaan tyhjää. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta. Tarkistus 27. Kiitos kaikki puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 kohta kohdalta ensimmäinen kohta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen kohta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 45 ja 46 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 51 ja 52 puolesta 51 ja 52 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Anteeksi, hylätty, hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 63 puolesta vastaan 63 voidaanko äänestää sähköisesti varmuuden vuoksi. Hyväksytty Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää. vasta Hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puu ei raukea raukea, joten 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. Ja lausunnosta kokonaisuudessaan kolmekymmentä puolesta, yksi vastaan, kaksi tyhjää. Onnittelut Sergio. Hienoa työtä. Ja viimeinen mietintö on ilmailustrategia. On sen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kaksi. Kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kolme puolesta vastaan tyhjää. Kuusi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kolme puolesta vastaan tarkistetaan. Hylätty. kymmenen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty neljä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi seitsemän Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tarkistetaan kompromissi Kompromissi 8. Tarkistus 18. Yhdeksäntoista puolesta vastaan tarkistetaan tämä. Luulenpa, että tulos on sama, mutta tarkistetaan nyt kuitenkin muutama ääni vielä. Hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 ko- kohta kohdalta ensimmäinen kohta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen kohta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 25 raukeaa 26 ja 7 raukeaa aina numeroon 30 saakka puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 6 Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja lopullinen äänestys. Hyväksytty 31 ääntä puolesta. Kukaan ei äänestänyt vastaan. Kaksi tyhjää. Onnittelut. Kiitos oikein paljon kaikille. Ennen kuin lähdette, niin haluaisin nostaa esille sen, että meillä on aivan kerrassaan kiehtova iltapäivä, upeita puhujia. Jos vain olette täällä, niin olkaa hyvät ja saapukaa paikalle. Jos lähdette lomalle tämän äänestyksen jälkeen, niin ei muuta kuin hyvää kesää. Nähdään syyskuussa. Kiitos paljon. Meillä on paljon töitä edessä loppuvuonna. Kiitos paljon ystävyydestä ja tänne. Kiitos, kiitos, kiitos.